Dear President, Mrs. Costa. Hyvä puheenjohtaja, Rova Kosta, varapuheenjohtajat, koordinaattorit, kunnianarvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia olla keskuudessanne tänään. Tänään enemmän kuin koskaan te, Euroopan parlamentti ja sen jäsenet, annatte muodon uudelle Euroopan unionin komissiolle. Ennen kuin esittelen visioni salkkuni asioihin liittyen, haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, miksi eh, olen niin iloinen siitä, että olen täällä tänään. Komissiona oleminen tarkoittaa eh, sitoutunutta eurooppalaista se, että on komission jäsen, silloin edustaa Euroopan intressejä, ei muita eru, ed, intressejä. Se, että on komission jäsen, se tarkoittaa Euroopan kansalaisten palvelemista. Ei ole suurempaa kunniaa kuin vastata tähän kutsuun. Te tiedätte ja minä tiedän, että Euroopan unionin ja Unkarin suhteet ovat käyneet läpi vaikeita aikoja me olemme olleet eri mieltä joistakin tärkeistä kysymyksistä ja olemme tapelleet kovaan ääneen pitkään. Mutta yksi suurista hyveistä, joka Euroopan unionilla on, on se, että se antaa meille tilan, jossa me voimme ratkaista erimielisyytemme avoimesti, demokraattisella tavalla ja rauhanomaisella tavalla. Kun työstämme erimielisyyksiämme, olivatpa ne kuinka vaikeita tahansa, ne vahvistavat meitä sekä yksittäisinä maina että unionina. Loppujen lopuksi meitä yhdistävät samat eurooppalaiset arvot. Ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Nämä ovat arvoja, joihin olen syvästi ja henkilökohtaisesti sitoutunut. Tänä iltana haluan jakaa kanssanne visioni koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja kansalaisuusasioista. Haluaisin puhua siitä työstä, jota meidän täytyy tehdä yhdessä. Jos lukee sanomalehtiä, niin saattaa saada sellaisen kuvan, että että minun salkkuni ei ole se kaikista tärkein, mutta minä olen tästä eri mieltä. Mikä haaste on kiireellisempi kuin nuoriemme tulevaisuus? Mikä ongelma on huolestuttavampi kuin nuorisotyöttömyys, joka on joissakin maissa yli 50 prosenttia? Mikä tehtävä on tarpeellisempi kuin se, että antaisimme tuleville sukupolville paremman alun elämään? Ja mikä voisi olla kallisarvoisempaa Euroopan unionille kuin sen oma kulttuuri ja identiteetin tunto? Mitä sektoreita täytyisi suojella ja, ja vaalia enemmän kuin kulttuuria ja luovia teollisuuksia? Mehän olemme jaettujen arvojen yhteisö. Kunnianarvoiset jäsenet, Minun mielestäni tämä salkku on aivan yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu salkku. Jos me haluamme rakentaa uudelleen talouden, joka on oikeudenmukainen ja kestävä, meidän täytyy lähteä liikkeelle koulutuksesta. Meidän täytyy valmistaa nuoriamme monikulttuuriseen ja nopeasti muuttuvaan maailmaan. Jos me haluamme, että taiteilijamme ja luovat äh, äh, ammatit löytävät uusia yleisöjä äh, Euroopassa ja muualle, meidän täytyy antaa niille välineet selvitä hengissäkin delikaatilla aikakaudella. Koulutus, kulttuuri, urheilu ja kansalaisosallistuminen, sillä saadaan ihmispotentiaali liikkeelle. Me emme ole taloudellisia voimavaroja, me emme ole osia koneessa. Ihmisinä me löydämme merkitystä suhteistamme muiden kanssa. Meistä tulee kokonaisia ainoastaan, kun olemme osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Salkkuun liittyvät asiat toteutetaan suurimmaksi osaksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla mahdollisimman lähellä kansalaisia, ja näin sen tuleekin olla. Mutta olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka, joiden mielestä Euroopan unionilla täytyy olla johtava rooli. Meidän täytyy auttaa jäsenvaltioita ja sidosryhmiä vastaamaan kiireellisiin haasteisiin, jotka jaamme. Haluan modernisoida koulutusjärjestelmää ihan esikoulusta tutkinnon jälkeisiin opintoihin saakka. Haluan varmistaa, että meillä on motivoituneita, koulutettuja opettajia, joiden työ tunnustetaan. Haluan, että koulut ja yliopistot ottavat käyttöönsä uusia teknologioita. Haluan varmistaa, että me saavutamme Eurooppa 2020 tavoitteet. Haluan, että useampi saa korkeakoulutusta ja että yhä harvempi jättäisi koulun kesken. Nuori, joka jättää koulun kesken, on jo lähtökohtaisesti sosiaalisesti epäsuotuisessa asemassa jo ennen kuin varsinainen elämä on edes ehtinyt alkaa. Hyvät kollegat, minun prioriteettini seuraavalle viidelle vuodelle ovat selviä. Ensinnäkin meidän täytyy asettaa koulutus Euroopan unionin kasvu- ja työllisyyssuunnitelmien sydämeen. Tästä syystä Jean-Claude Juncker pyysi minua tukemaan investointipakettia, jonka hän tulee esittelemään kolmen kuukauden sisällä. Tänä päivänä sitoudun viemään tätä päämäärää eteenpäin heti mandaatin alettua ja joka vuosi, kun komissio tekee maakohtaisia suosituksia jäsenvaltioille. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy painostaa hallituksia hallituksia, jotta ne investoivat opettajiin ja uusiin luokkahuoneiden teknologioihin ja uudistamaan opetusohjelmia ja opetusmenetelmiä silloinkin kun jäsenvaltioiden täytyy korjata julkista talouttaan, niin on tärkeää, että pidetään kiinni sijoituksesta koulutukseen. Haluan myöskin varmistaa, että kulttuuri ja luova teollisuus kukoistaa digitaalisessa maailmassa. Me olemme johtoasemassa, mitä tulee eh, luovaan sisältöön, ja meidän tulisi olla ylpeitä tästä äh, lupaan teille tänään, että mitkään kauppaneuvottelut millä, missään puolella maailmaa eivät tule vesittämään kulttuurin roolia. Ja haluaisin siteerata Jean-Claude Junckeria. Hän on sanonut, että me emme tule uhraamaan Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta vapaakaupan alttarilla. Voin vakuuttaa teille, että jos tekijänoikeusjärjestelmää uudistetaan, silloin edistämme äh, taiteilijoita ja luovan, luovien ammattien harjoittajia, koska he ovat kulttuurisen monimuotoisuuden keskiössä. keskiössä tulen varmistamaan, että kaikki eurooppalainen toiminta vaalii tätä ainutlaatuista kulttuurin luonnetta sopimusten mukaisesti. Haluan, että yliopistoistamme tulee maailman parhaita. Nämä ovat Euroopan kallisarvoisimpia instituutioita. Ne ovat yhteiskuntiemme pilareita ja ne ovat täysin välttämätön innovaation lähde. Keski-Euroopassa ennen vuotta 1989 ne olivat vapauden linnakkeita, jotka pitivät vapaan ajattelutavan hengissä. Tänään monet niistä eivät ole vielä avanneet porttejansa ulkopuoliselle maailmalle. Monen täytyy vielä mukautua yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin, mutta haluaisin vakuuttaa teille, että Euroopan unionin komissio tulee käyttämään kaikki välineet hyväksi, jotta yliopistoja modernisoidaan ja luodaan laajemmat suhteet laajempaan yhteiskuntaan. Haluan muuttaa tämän tietotriangelin koulutuksen, tutkimuksen ja yritysmaailman välillä todelliseksi kumppanuudeksi. Meidän täytyy jatkossakin sijoittaa eurooppalaisen innovaation ja teknologian instituuttiin EIT ja Marikuri toimiin. EIT on projekti, joka on jo muuttanut tapaa, jolla ajattelemme innovaatiota. Olen hyvin kiitollinen parlamentille tuesta, jota se on EITlle antanut. Meidän tulee tehdä yhteistyötä, jotta tässä tulee entistäkin menestyksekkäämpi levittämällä sen toimia koko Eurooppaan. Myöskin yhteinen tutkimuskeskus, sen tulen asettamaan eurooppalaisen politiikan teon keskiöön. Me tarvitsemme politiikan taustalle kunnollista tutkimusta yhteinen tutkimuskeskus on erinomainen hieno aivo meidän ajattelumme keskiössä ja haluan, että kaikki hyödymme tästä. Neljäs prioriteettini on se, että tulen tekemään tiivistä yhteistyötä Marian Taissenin kanssa. Hän vastaa työllisyydestä ja sosiaalista asioista ja yhdessä me tulemme tekemään kaikkemme taistellaksemme nuorisotyöttömyyttä vastaan. Tiedän, että Euroopan unionin vain yksi osa ratkaisua suurin osa kovasta työstä täytyy tehdä jäsenvaltioissa, mutta tulen tukemaan näitä ponnisteluja osoittamalla resursseja tähän valtaisaan haasteeseen ja uskon, että yhdessä me voimme saada aikaan muutoksen. Teidän tuellanne ja kun teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, me voimme auttaa nuoria siirtymään työmaailmaan. Me saavutamme tämän modernisoimalla koulutusjärjestelmämme niin, että se, ne tukevat tämän vuosisadan työmarkkinoita tukemalla takuuta, rahoittamalla uusia kumppanuuksia yliopistojen, koulutuslaitosten ja yritysmaailman välillä, parantamalla oppisopimusten laatua ja antamalla nuorille kaikki ne hyödyt, joita voidaan saada luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta. Viides prioriteetti, haluan tuoda nuoret mukaan politiikan tekoon. Euroopan nuoret, heillä on edessään ennen, ennennäkemätön haaste. Talouskriisi ei ole ajanut ainoastaan työttömyyttä kroonisille tasoille monissa maissa, vaan se on herättänyt kysymyksiä nuorten paikasta yhteiskunnassa. Monilla, monet nuoremmat tietävät asioista paremmin ja heillä on paremmat yhteydet kuin aikaisemmilla sukupolvilla somen ansiosta, mutta heillä ei ole ainoasti äh, usein vaka, vahvaa poliittista ääntä, jolla he voisivat muuttaa yhteiskuntaa ja tämän haluan muuttaa. Meidän rakennettu dialogi nuorisoryhmien kanssa on jo osoittanut arvonsa. Meidän täytyy löytää uusia kumppaneita Haluan kehittää uusia foorumeita, jossa voimme saavuttaa miljoona nuorta seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä olisi merkki todellisesta muutoksesta osallistuvassa demokratiassa ja se olisi todellinen tuki niille ponnisteluille, joita parlamentti on tehnyt saavuttaakseen nuoret. Kuudes prioriteettini haluan antaa uutta merkitystä Euroopan kansalaisuudelle. Eurooppalainen kansalaisuus, siinä on kysymys enemmästä kuin pelkistä sopimuslausekkeista. Siinä on kysymys enemmästä kuin yhteisestä passista ja siinä on kysymys enemmästä kuin lisästä omiin kansallisiin kansalaisuuksimme sen tulisi olla asia, jota me elämme ja hengitämme, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme, asia, joka rakentaa eurooppalaista identiteettiä ja joka sopii yhteen muihin oman itsemme osioiden kanssa. Ja tästä salkusta on hyvä lähteä liikkeelle. Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu, kaikki nämä politiikat ja ohjelmat, niillä rakennetaan kansalaisuuden tunnetta. Meidän ohjelmamme Eurooppa kansalaisille sillä lisätään eurooppalaisten tietoisuutta yhteisestä historiasta ja jaetuista arvoista. Se auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä Euroopan unioni tekee heidän eteensä. Minun tittelistäni ei löydy sanoja urheilu ja monikielisyys, mutta ne ovat erittäin suuri osa työtäni ja olen iloinen, että olen saanut ne vastuualueelleni. Ensimmäistä kertaa eurooppalainen ruohontaso urheilussa on käytettävissä 300 miljoonaa euroa, jolla me voimme tukea nuoria urheilijoita ja voimme taistella väkivaltaa ja syrjintää vastaan, dopingia ja sopupelejä vastaan. Me tulemme myöskin lanseeraamaan eurooppalaisen urheilun viikon ensimmäistä kertaa ensi vuonna. Kielten oppimisen tukeminen ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen, siinä meillä on myöskin vahvoja välineitä. Erasmus Plus-ohjelma ohjelman mukaisesti kielten oppiminen ja kielellinen monimuotoisuus on yksi sen kuudesta tavoitteesta ja toivon mukaan voimme tehdä yhteistyötä, jotta käytämme tätä hienoa mahdollisuutta mm, hyväksemme, jotta edistäisimme kaikkia eurooppalaisia kieliä. Perusoikeuskirjamme vaatii myöskin, että me kunnioitamme kielellistä monimuotoisuutta ja tulen tekemään herra Timmermansin kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta tästäkin pidetään huolta. Olen tässä esitellyt teille suuria haasteita ja vastatakseni niihin tarvitsen teidän tukeanne. Vaikkakin onnistuisimme, me emme näe hyötyjä heti, kuten keskiaikaisten katedraalien arkkitehditkään me emme ehkä koskaan näe lopputulosta työstämme, mutta olen valmis tähän tehtävään ja toivon mukaan lähdette mukaani tähän työhön. Haluaisin lopettaa puheenvuoroni optimistisesti. Meidän tulisi kaikkien rohkaistua äh, näistä hienoista välineistä, joita meillä on käytettävissämme. Erasmuksesta on tullut yksi Euroopan unionin kallisarvoisimmista keksinnöistä se symbolisoi tärkeitä arvoja avoin mobiliteetti, avoimuus, mobiliteetti ja tahto tavata ja ymmärtää muita. Se auttaa meitä rakentaa eurooppalaista identiteettiä, jota me niin kiireellisesti tarvemme. Olen, on suuri kunnia ottaa vastuuta uudesta Erasmus Plus-ohjelmasta ja haluan varmistaa sen, että se saa riittävän rahoituksen ja tiedämme, että me emme sen rahoitusta aseta vaaranalaiseksi. Aikaisemmin tänä vuonna me käynnistimme uuden ohjelman ja meidän, tarko- meidän velvollisuutena on varmistaa se, että ihmiset pääsevät opiskelemaan ja tekemään työtä ja tekemään vapaaehtoistyötä muissa maissa. Nämä ovat minun prioriteettini seuraavalle viidelle vuodelle. Meillä on paljon työtä, meidän täytyy kuulla kansalaisia ja nuoria etinkin on suuri kunnia palvella eurooppalaista tarkoitusperää ja tulee olemaan suuri kunnia palvella tätä valiokuntaa ja parlamenttia. Yhdessä me voimme saavuttaa suuria asioita ja meidän tulisi lähteä liikkeelle välittömästi. Kiitos.